presidente la seduta istunto avataan uudestaan.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 diciassette voti onorevole tarand duecentosessantuno voti. sono eletti gli onorevoli pascu näin ollen Vasku, äh, Papadimoulos, lambsdorff ja Lunacek äh, valittiin varapuhemiehiksi äh, ääntenlaskun perusteella. Ja toisen äänestyskierroksen äh, jälkeen siis Euroopan vara, äh, parlamentin varapuhemiehet on äänestetty ja valittu ja onnittelut näille henkilöille. Sitten työjärjestyksen mukaan, äh, kohdan 17 mukaan, nämä ovat valitut puhemiehet, varapuhemiehet ja puhemiesneuvosto tulee tiedottamaan Euroopan unionin toimielimiä äh, näistä valinnoista. Nyt kestoreiden vaaliin liittyen ehdottaisin, että ehdokkaat äh, esitetään kello 16 äh, yleisö, R00101 luisvaissa äh, rakennukseen. Ja ensimmäinen äänestyskierros järjestetään äh, kello 16.30. Processo verbale della seduta di... Eilisen äh, istunnon pöytäkirjat on jaettu. Onko niihin liittynyt?